Kiitoksia. Ja edustaja Schaldemose. Grazie. Kiitoksia. Hyväksytte siis tämän tehtävän. Edustaja Gertrud Jess, Jessica. Dove? Missähän hän on? Missä tämä edustaja on? Siellä. Oikein hyvä. Kiitoksia. Sitten edustaja Glucksman Rafael. Missäs hän on? Siellä. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Kiitoksia paljon. Ja edustaja Paulo Borgia. Kiitoksia. Sitten edustaja Kateriina Konechna. Oikein hyvä, kiitoksia. Ja sitten edustaja Stefan Sejourne. Edustaja Irena Joveva. Kiitoksia teille myös, että hyväksytte tehtävän. Ja sitten edustaja Ivan David menee urnalle A, B. Sitten Charles de Mose, urna C, D. Ja edustaja Stegrud urnalle EG. Ja sitten edustaja Glucksmann HK urnalle. Ja Borkia urnalle LM. Edustaja Konechna urnalle NR. Edustaja Sejourne urnalle ST ja Joveva Uurnalle Uutset. Kiitoksia. Ja pyydän ääntenlaskijoita tulemaan tänne puheenjohtajistoon, puhemiehistöön, jotta pääsemme eteenpäin. Ja jaamme seuraavaksi ääni, äänestyslaput ja kuoret. Odottakaa vielä, että kerron teille tarkemmat ohjeet ennen kuin aloitatte mitään muita toimenpiteitä. Ohjeet, siis sanotaan käyttöohjeet. Äänestäkää puolesta ääni laittamalla siihen laatikkoon plus ja sitten vasta äänet miinus ja sitten voitte jättää lapun tyhjäksi, jos ette halua äänestää. Jos haluatte pyytää uuden lapun tai korjata, tarkistaa äänestyksen, niin se annetaan teille virheellisen lapun sijaan, joka sitten taas tuhotaan. Jos lapusta löytyy, äänestyslipusta löytyy minkäänlaisia merkkejä, merkintöjä, niin silloin äänestyslippu hylätään. Se täytyy taittaa neljään osaan ja laittaa kirjekuoreen. Äänestyskopit ovat käytettävissä tuolla salin sisään tulolla. Ja pyydän, että äänestätte aina sillä äänestyspaikalla uurnalla, missä on sukunimen ensimmäinen kirjain. Esittäkää tunnistuskorttinne siinä äänilippua jättäessänne. Allora, scusate, a tutte le urne ci sono... Hetkinen, Ka- onko kaikilla urnilla äänten laskijat paikalla? Alors, E, gli äänten laskijat äänestävät sitten äänestyksen päätteeksi. Nyt äänestys alkaa. Edustaja Borgia, teidän pitää mennä urnalle LM. Olkaa hyvä, menkää sinne. Kiitos. Tutti i deputati hanno votato? Ovatko kaikki edustajat jo äänestäneet? Cari colleghi, avete votato tutti? Hyvät kollegat, oletteko nyt äänestäneet kaikki? No sitten, ovatko myös ääntenlaskijat äänestäneet? Näyttäisi, että ovat, joten äänestys päättyy ja pyydän ääntenlaskijoita menemään salin R1.1, jossa sitten avataan äänestysliput tai kuoret ja äänestysliput. Ja sitten kun kello soi, niin sen jälkeen sitten istunto aloitetaan uudestaan ja sitä ilmoitetaan myös tuolla TV-monitoreilla. Istunto on nyt keskeytetty.